Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Voisitteko istua aloillenne? Okay, I open uh, today's... Aloitamme tämän päivän regivaliokunnan kokouksen ja me aloitamme esityslistan hyväksymisellä. Voimmeko hyväksyä? esityslistamme. Onko teillä mitään huomautettavaa? Ellei mitään huomautettavaa ole, esityslista katsotaan hyväksytyksi. Ja mitä tulee puheenjohtajan ilmoituksiin, minulla ei ole mitään ilmoituksia tälle päivälle. Toivon, että koordinaattoreiden kokouksen jälkeen ja myöhemmin eräiden päätösten jälkeen meillä tulee olemaan jotakin esiteltävää puheenjohtajan ilmoituksena, mutta tämä tulee koskemaan seuraavaa kokousosiota, joten menemme nyt suoraan tärkeimpään osaan kokouksessamme. Meidän täytyy keskustella kahdesta todella tärkeästä mietinnöstä. Ensimmäinen näistä on kohesiopolitiikka ja temaattinen tavoite kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen liikenneverkkoinfrastruktuureista. Andrei Novakov on esittelijänämme. Meillä on varjoesittelijät paikalla ja komission edustaja paikalla. Ja nyt antaisin edustaja Novakoville puheenvuoron. Hän voi esitellä mietintönsä. Me tarkastelemme mietintöluonnosta tänään ja mainitsen nyt ja toistan vielä, että tarkastusten jättämisen takaraja olisi maanantaina 26. päivä tätä kuuta päivän loppuun mennessä. Tämä on siis ehdotus. Edustaja Novakov, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Good morning, colleagues. Um, I've never been a doctor, so I never... En ole koskaan ollut lääkäri. En ole käynyt lääketieteen luennoilla, enkä tiedä, miten auttaa jotakuta, joka voisi olla sairas, mutta, mutta tiedän, mitä lääkärit tekevät jonkun auttamiseksi. Ensin ne arvioivat tilanteen ja tekevät oikean diagnoosin. Ja olen iloinen siitä, että minulla on nyt tilaisuus arvioida sitä, mitä kohesiopolitiikka on tehnyt liikenneverkostojen parantamiseksi Euroopassa. Minusta kuva on aika vaikuttava vaikka me ole onnistuneet saamaan lähetetyksi avaruuteen tällaista erilaisia autoja, niin siitä huolimatta me olemme kuitenkin saaneet aikaan politiikkaa ja ihmiset, meillä on ihmisiä, jotka uskovat siihen ja olemme saaneet parannettua liikenneverkkoa Euroopan niin paljon, että parannus on niin huomattava, että kukaan ei koskaan ole nähnyt samankaltaista, todistanut samankaltaista sitten toisen maailmansodan. Luvut, joita olen käyttänyt, jotta olisi voinut ymmärtää, miksi tämä on niin tärkeää ja miksi investoinnit liikenteeseen antavat meille valtaisan, valtaisan paljon tuloksia, jotka vaikuttavat ihmisten elämään. Nimittäin jos nyt lähdemme tämän huun ulkopuolelle ja katsomme moottoritietä Waterloo näemme henkilöautoja, kuorma-autoja ja busseja, mutta kuitenkin näiden, näihin kulkeneuvoihin liittyy ihmisten elämiä. Joku on matkalla työhön, kodistaan turvallisesti. Onko hän henkilö, joka pystyy arvioimaan tätä? Uh, enormous Tämä merkitsee sitä, että on valtaisesti vähemmän hiilidioksidia, koska on parempia, lyhyempiä teitä. Onko kysymys henkilöstä, joka voi arvioida sitä, miten monta ihmiselämää pelastetaan, kun tiet ovat parempia? En usko tätä. Minä en ole edes yrittänyt antaa hintaa näille saavutuksille. Emme voi työttää päätä pensaaseen ja katsoa kaikkia muita aloitteita ympäri maailmaa, kun puhumme liikenteestä. On paljon aloitteita. Olemme ratkaisemaan tärkeässä pisteessä, kun pyrimme ratkaisemaan sen, miten paljon investoida eri politiikkoihin mukaan luettuna liikenteeseen. Ja uskon, että ja tiedän, että on monia voimakkaita kannanottoja muiden politiikan alueiden puolesta, mutta liikenne ehdottomasti kuuluu niihin, joiden tulisi olla ensisijaisia tulevaisuudessa riippumatta siitä, mikä hinta on. Tiedän, että tämä on tiukkaa, koska ensimmäinen maa, joka on liittynyt Euroopan, niin on ensimmäinen, eh, joka myös jättää sen, mikä on melkoinen shokki, mutta meidän täytyy kuitenkin löytää lisää jotta voidaan jatkaa niiden maiden kannalta, jotka ovat myöhemmin liittyneet, jotka todella ovat riippuvaisia Euroopan unionin tuesta. Koska ei pidä unohtaa sitä, että investoinnit kaukana Brysselistä eivät ole vain paikallisen väestön kannalta hyviä. Bridges over Dunab between Bulgaria and Romania ja älkää ajatelko, että silta Romania ja Bulgarian välillä on pelkästään bulgarilaisten ja romanialaisten käytössä. Se auttaa koko unionin taloutta. On paljon saksalaisia, belgialaisia, puolalaisia, tsekkiläisiä, kuorma autoja alankomaalaisia rekkoja, jotka käyttävät tuota siltaa. Näin meidän tulisi jatkaa. Aloitin puhumalla, että en ole lääkäri. Varmaan monet teistä ihmettelivät, miksi aloitin tällä tavoin, mutta minusta liikenneverkko näyttää samalta kuin verenkiertojärjestelmä ihmisruumiissa. Eli jotta on voimakas, terve, eurooppalainen ja vahva eurooppalainen unionin keho tarvitaan hyvää liikennejärjestelmää, jotta ei ole enää pullonkauloja. Totta kai me tarvitsemme sitä, että jokaisen alueen täytyy olla edes hyvinvoinnin elintason keskitasolla. Samaan aikaan kuitenkaan ei pidä vähentää investointeja teihin tuolla alueella. Mitä tähän mennessä on sitten saavutettu? Kun on tehty investointeja ennen kaikkea raja-alueilla teihin, yli 80 miljoonaa, yli 8 miljoonaa ihmistä ja kansalaista on päässyt tilanteeseen, jossa matkustusaika on lyhentynyt ja varmastikin monia ihmiselämiä on tätä kautta voitu säästää. Mitä minun mietinnölläni nyt pyritään tekemään nyt tänä aikana, kun käydään keskustelua monivuotisesta rahoituskehyksestä, että voidaan katsoa, missä ollaan, mihin ollaan menossa. That at the moment There is too much politics. Tällä hetkellä varmaan on liian paljon politiikkaa teillä. Minä haluaisin nähdä enemmän taloutta eh, liikkuvan teillä. Tiedän, että varmaankin on outoa sanoa näin poliittisessa instituutiossa, mutta kun ajatellaan ilma liikenteen väyliä tai moottoriteitä, me tarvitsemme käytännönläheisen lähestymistavan sille, mitä katsomme, missä eniten tarvitaan tukea. Joo, ja että paikalliset jännitteet, erilaiset poliittiset näkemykset, niitä ei, ei pitäisi liikaa huomioida, sillä me kaikki täällä ymmärrämme, miksi on tärkeää, että voidaan matkustaa Amsterdamista Varnaan moottoritietä. Mitä se merkitsee yrityksille – mitä se merkitsee matkailijoille, palveluille, ihmisille. Afrikassa on yli 50 valtiota. Ja jos me kysymme näiden valtioiden kansalaisilta, keitä te olette, ensimmäiseksi sanovat, että he ovat afrikkalaisia ja sitten, että he ovat jonkin valtion kansalaisia. Minulla on sellainen unelma, että kun mennään Euroopan noin eri valtioihin ja kysytään, kuka joku on, hän sanoo, että hän on ensinnäkin eurooppalainen ja sitten tsekki, puolalainen tai saksalainen. Ja olipa meidän maailmamme miten digitaalinen tahansa tulevaisuudessa, me aina tulemme tarvitsemaan laajempaa laajakaistaa, suurempia lentoasemia, parempia asemia, satamia. Ja se, mitä tähän mennessä on saavutettu, on niin suuremmoista ja suurta, että kukaan ihmiskunnan historiassa ei ole koskaan ole rauhan aikana saavuttanut tällaista vapaata sodellisuutta itsenäisten valtioiden kesken, joka olisi tällaisella tavalla, tasolla, jolla olisi näin näkyviä tuloksia. Mainitsin siis jo muutaman asian. Voidaan siis nähdä, mitä ovat johtopäätökset tuossa mietinnössäni siitä, mikä, sen vaikutus, mikä vaikutus on kohesio- ja rakennerahastoilla liikenneverkostoon, joten varmastikin pääsemme eteenpäin tästä kannasta niin, että voimme varmistaa valiokunnan voimakkaan äänen, kun aletaan keskustella siitä, miten tarvitaan, paljon tarvitaan rahoitusta liikenteelle jaksolle, joka alkaa vuonna 2020. Kiitoksia edustaja Navakova, Seuraavaksi annan puheenvuorot varjoesittelijöille ja tämän jälkeen edustaja Slotowskille, joka edustaa TRAN-valiokuntaa tänään täällä. TRAN-valiokunta päätti antaa lausunnon tähän mietintöön 53 plus-säännön mukaisesti, eli tulemme kuulemaan myöskin TRAN-valiokunnan lausunnon varjoesittelijöiden jälkeen. Nyt aloitamme varjoesittelijöistä. Edustaja Pikkula, olkaa hyvä. Gospođo predsjedavajuća, zahvaljujem naravno i kolegi Novakovu. Kohesio, eh, rahasto on edistänyt jäsenvaltioiden ja alueiden välistä yhteyttä painotettava vahvemmin myös tässä mietinnössä. Yhtenä esimerkkinä nämä suunnitellut kilometristä, niin vain 16 on toteutettu. Me tarvitsemme myös parempaa rajat ylittävää yhteyttä ja ylittävästä liikenteestä. 2020 oletamme rahtiliikenteen kasvavan noin 80 prosentilla ja henkilöliikenteen 50 prosentilla, niin äh, ilmastositoumukset. Siksi tulen esittämään tiettyjä tarkistuksia tähän tekstiin ja kiitän esittelijää. No, paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin äh, edustaja Poremban kollegamme puolesta äh, puhua ja kiittää hyvin paljon. Tämähän on yksi kaikkein tärkeimpiä sektoreita, jotka tekevät eh, kasvun mahdolliseksi Euroopassa ja tulevat vahvistamaan kilpailukykyä alueella. Hyvin Länsi-Euroopassa ei ole yhtä kehittynyt ja tästä syystä meidän pitäisi vielä tehdä paljon, jotta voisimme varmistaa sen, että ne että esimerkiksi Burgasin moottoritien ja Krakovin ja Sresovin rautateihturi ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopassa. Me aina tulemme tarvitsemaan kunnollisia teitä ja moderneja rautatieyhteyksiä hyvin liikenteen alalla. Kiitoksia edustaja Vilina, olkaa hyvä. Kiitos. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää tehdystä työstä. Hän pyritti pohtimaan hukan enemmän asioita kuin pelkästään tätä sosiaalista taloudellisia näkemyksiä, kilpailukykyä ja yhteismarkkinoita, joita tarvitaan kaikkien näiden infrastruktuurin kehittämiseen. Tarvitsemme todellakin paremman, parempia infrastruktuuria enemmän. Ajattelen myöskin kestävyyttä. Tässä puhutaan myöskin muutoksista, joiden kautta voitaisiin vähentää tarpeita infrastruktuureille. Kestävä energia on se jonka minä puhun siis siitä, että voitaisiin suunnitella vähemmän, enemmän hajautettua talouden malli, joka olisi tasapainoisempi tällaista alueellista järjestystä, joka vähentää kuilua kaupunkien ja maaseudun välillä ja johtaa siihen, että väestö vähenee tietyllä alueella ja toisella alueella lisääntyy huomattavasti ajatellen strategisen investointirahastoa esiriä ja julkisia yksityisen kumppanuuksia, niin investointi, joka tapahtuu tätä kautta, niin minusta on välttämättä, että käytetään yksityisiä varoja, ei pelkästään julkisia varoja, mutta ei suinkaan kansalaisten kustannuksella. Meillä on Espanjasta hyvin äskettäinen esimerkki siitä, jossa yli kaksi miljardia euroa käytettiin siihen, että voitaisiin pelastaa moottoriteitä, jotka oli rakennettu yksityisin rahoin ja joissa tällä hetkellä sitten Espanjan kansalaiset joutuvat maksamaan. Tätä meidän täytyy kuitenkin katsoa, että jos, jos tapahtuu liiketoimintaan infrastruktuurikustannuksena, niin siinä tapauksessa on sellaisia takuita sille, että kun tämä liiketoiminta tapahtuu ja tapahtuu yksityisellä, yksityisellä rahoituksella, tämän pitää hyvänä ajatellen ehm, sitä, että olisi tärkeää saada nimenomaan kestävää liikennettä ottaen huomioon sekä sen yhteiskunnallisen että ympäristöllisen merkityksen ja ottaen huomioon myöskin kansalaiset silloin, kun päätöksiä tehdään silloin, kun on kysymys ratkaisusta, tehdään siis paikallisella ja alueellisella tasolla – näin infrastruktuurin kehittäminen on todella hyvin tärkeä ajatus, ajatellen julkista keskustelua, ajatellen kannattavuutta ja ajatellen myöskin vaikutusta ympäristöön. Rakennerahastot, niiden tulisi olla intensiivisemmin käytössä alueilla, jotka vähemmän kehittyneitä. Tätä kautta pitäisi lisätä myöskin alueiden välistä yhteistyötä ja yhteistyötä raja-alueiden välillä. On hyvä, että pidetään yllä tukea nimenomaan e, ensisijaisena suhteessa rahoitusvänneisiin. Ajatellaan myöskin julkista liikennettä ja sitä, että kiinnittää huomiota erityisesti rautatieliikenteeseen sekä tavaroiden ja matkustajien kuljetukseen. Se on kestävämpi väline ja vähintään saastuttava. Ja minusta olisi hyvä, että kiinnittäisiin huomiota sellaisiin rautatielinjoihin, jotka on poistettu käytöstä, jotta katsottaisiin mitä olisi ne potentiaali silloin, kun lisätään alueellista kohesiota, jotta voitaisiin myöskin taistella eh, väestön muuttoa maaseudulta vastaan. Ja pitäisi myöskin takottaa kiinnittämään huomiota eh, ilmastotavoitteisiin ja myöskin Pariisin sopimuksen velvoitteisiin ja että pitäisi säilyttämään ympäristöä tällä tavoin tota, käyttäen nimenomaan kestäviä liikenteen muotoja että voitaisiin aika myöskin energiassa tarvittava käänne on tärkeää, on myöskin teidän osalta saada aikaan lisää turvallisuutta. On onnettomuuksia välttämättä tärkeää myöskin työpaikkojen laatuja, joka koskee nimenomaan työntekijöitä työskentelevät infrastruktuurihankkeiden yhteydessä, niin että täytetään kaikki työ, turvallisuusmääräviä kokouksia. Kiitos. Paljon kiitoksia seuraava puhuja, edustaja Rope. Äh, varjoesittelijä, olkaa hyvä. Että kun he käyttävät tällaisia junia, niin silloin he osallistuvat ilmastopolitiikkaan. Pitäisi ehkäpä miettiä enemmän. Now I'll give the floor. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Slotowski. Äh, Trans- Saksassa vaikuttaa tietysti Romanian ja Bulgarian äh, kuljettajiin, joten on hyvin tärkeää, että investointien osalta todetaan, että kautta Euroopan liikenneverkoston mallien rakentamisessa etsitään sitä, missä saadaan paras vastine rahalle, koska se, mikä näyttää vain paikalliselta, saattaa hyvinkin olla sellaisessa, joka vaikuttaa kautta euroon. Investoitiin äh, tie- ja rautatieliikenteessä pullonkauloihin, jotka vaikuttivat huomattavasti talouteen vähemmän vauraalla alueella yhdistyneen kunnaskunnan länsiosissa. ajatellen nimenomaan niiden yhteyttä äh, markkinoille ja yhteyksiä äh, kanaalin seudulle. Sitten toinen äh, hyvin tärkeä on myös se, miten nämä verkkojen pullonkaulat saavat aikaan usein dramaattisia vaikutuksia paikallisesti niin, että huolitaan siitä, että ei vain siirretä tällaisella yhden pullonkaulan korjaamisella ongelmaa eteenpäin seuraavaan kohtaan. Nimittäin todelliset pullonkaulat voivat olla hyvin vaikeita. Ne voivat aiheuttaa yhtä suuria hyvin paljon vastinetta rahalle, vaikka se ei näy. Me vain näemme usein liikenneruukat. Me emme aina näe sitä, miten tällainen liikenneruhka vaikuttaa koko verkostoon, joten on hyvin tärkeää, että katsomme investointeja tarkkaan. Ja mietin sitä, että jos me puhumme tällaista eh, hankkeessa kunnolla, voimme puhua siirtymistä eh, ilmaliikenteen käyttämistä rautatieliikenteeseen silloin, kun on kysymys etäisyyksistä, joilla rautatieliikenne on huomattavasti kestävämpää ja pidän todella hyvänä esimerkkejä jotka kollega takanani mainitsi siitä, miten voitaisiin siirtyä rautatieinfrastruktuurin kautta. Haluaisin nähdä, että tulee kestävämpiä ajoneuvoja, jotka ovat, käyttävät vihreää energiaa, jotka käyttävät sähköä, niin että infrastruktuuri ja investoinnit tieväyliin tulevaisuudessa tulevat tämän mukanaan investointeja, jotka tekevät tieverkostosta vihreämmän. Ja siksi meidän pitää myöskin pohtia myös eh, vaikutuksia, joita ideaalisesti myönteinen vaikutus kautta Euroopan ja tämän mietinnön myötä voidaan todellakin edistää ja laajentaa eh, sen ajattelutapaa muutamalla rakentavalla tarkistuksella, mutta ollaan vielä kerran kiittää esittelijää ja kaikkia puhujia tänä aamuna. Tämä keskustelu on minusta erinomaista. Kiitos. Paljon kiitoksia seuraava puhuja, edustaja Van Nistelrooy. Thank you, thank you very much also for... Kiitos tästä esityksestä ja kaikesta, mitä tähän mennessä on sanottu. EPP-ryhmä pyysi tätä mietintöä, tätä täytäntöönpano mietintöä. Jos näette, että 81 miljardia meidän varoista, kohesiovaroista ja aluekehitysrahastosta käytetään tähän, eli se on paljon. Ja on hyvä nähdä, että prioriteetit eivät ole kadonneet. Me olemme muuttaneet temaattisia keskittymiä, parantaneet osaamista koko Euroopassa. Mutta on tärkeää sanoa, että Euroopan unionin liikenne politiikan moottori on yhä vielä kohesio. Tärkeää on myös, että me regivaliokunnassa päätimme, että sanomme kyllä tälle 11, miljoonalle, joka siirrettiin verkkojen Eurooppa-välineisiin. Tässä on tällainen erityinen mekanismi niin, että maat ovat kyenneet käyttämään tätä rahaa omiin ehdotuksiinsa vuoteen 2018 käsittääkseni. Ja että komissio ja verkkojen Eurooppa-väline on ollut tässä mukana. Tämä on hyvin mielenkiintoista, että maat ovat katsoneet eteenpäin rajojen ylitse. Joten voisimme tehdä tarkistuksia siitä, että voimme pitää kiinni tästä järjestelmästä. Ja että rahat seuraavalla kaudella, kuten sanoit, voitaisiin äh, keskittää siten, että voidaan pitää kiinni tästä välineestä, verkkojen Eurooppa-välineestä ja toteuttaa paremmin kuin aikaisemmin, mutta ei leikata ja sanoa, että siirretään rahat verkkojen Eurooppa-välineeseen ja se tekee kaiken. Ei vaan, että meillä on nämä kaksi välinettä komissiosta. Kuten Novakov aluksi sanoi, tässä on kysymys tällaista äh, äh, napanuorasta tavallaan, jos ei ole mukana äh, liikente- liikenneyhteyksissä niin ei voi kehittyä. Infrastruktuuri oli aikoinaan numero yksi ja se on sitä vieläkin. Mutta ehkäpä tulevaisuudessa meidän tulisi olla hieman ää, eriytyneempiä, huomioida maantiet, rautatiet ja muut politiikat. Eli haluammeko pitää kiinni tästä järjestelmästä? Ja verkkojen Eurooppa-välineestä tähän sanoisin kyllä. Jos me voisimme esittää tämän toiveena tulevaan MFF. Thank you very much. Anna komissiosta ähm, regiopääosastolta herra Lainille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you for giving us the floor. Kiitos, että kysytään tuettu kohesiorastosta, jotka osoittavat todellakin hyvin alhaista valin, hankkeiden valintaa. Tämä tieto, jota on kerätty liikenneinvestointi, jota tuetaan aluekehitysrahastosta ja kohesiorahastosta. Vuoden 2017 lopun mennessä, siis neljä vuotta en tämän ohjelmakauden aikana liikenteen osalta hankkeiden valintaa osalta on ollut yli 61 prosenttia investoinnit, jotka on osoitettu TEHen 64 prosenttia ja rautatei-investoinnit TENTeen osalta 66 prosenttia valittuja hankkeita, joten neljän vuoden aikana tässä seitsemän vuoden hank- ohjelmakauden puitteissa tämä on oikeastaan hyvä suoritustaso budjetin toteutumisen osalta. Paljon kiitoksia tästä selvennyksestä. Nämä olivat kommentit tähän mietintöluonnokseen. Nyt edustaja Novako voitte käyttää puheenvuoron ja kommentoida tai vastata. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Oli ilo kuulla kaikkia kollegoja ja uskoakseni tämä on todellakin val- valiokunnan vahvalainoihin luottaa infrastruktuurikysymyksissä. Ja sitten toiset poliitikot sanoivat, että olemme infrastruktuurin alalla myöhässä ja tarvitsemme investointeja, että voisimme tavoitteemme saavuttaa. Minusta vaikuttaa olevan niin, että totuus on jossakin puolivälissä näiden välillä. Ja pyrin varmistamaan, että pääsemme tasapainoiseen lopputulokseen. Edustaja Holt, haluaisin aloittaa tästä palautteestanne. Arvostan sanojanne ja tämä todellakin vahvistaa ajatustani siitä, kuinka politiikkaa pitäisi tehdä. mennessä tarvitsemme, että voisimme kilpailla täysin TNT-verkostolla. Ja 22 miljardia verkkojen Euroopasta. Tässä me olemme uskoakseni vielä hyvin kaukana toivon, että valiokunta pystyy mahdollisimman paljon vaikuttamaan. Investoinnit ovat tarpeen jäsenmaillemme. On hyvä, että voimme aloittaa asian selvittämisen. Tässä ei ole tavallinen tilanne käsillä nettomaksajien ja nettosaajien välillä. Tänä alle kaksi välillä se on paljon enemmän. Eli tarvitsemme hyvä lähtökohta olisi suurempi talousarvio verkkojen Euroopan välineelle. Tarvitsemme kylliksi varoja liikennealalle, joten minä olen valmis tekemään töitä teidän kaikkien kanssa yhdessä. Ja uskoakseni me voimme tässä sopia jostakin, jos meillä on lapsi, joka ei pääse ajoissa kouluun siksi, että tiet ovat huonot. Asiaan tulisi puuttua, vaikka kyseessä ei ole meidän lapsemme, vaikka kyseessä ei ole meidän isovanhempamme. Uskoakseni tämä on se suunta, johon etenemme ja olen tyytyväinen, että voimme näin tehdä. Tämä on ratkaisevan tärkeä hetki Euroopalle. Olen valmis ottamaan tarkistuksenne huomioon ja 26. helmikuuta maanantaina ja me äänestämme maaliskuussa tästä mietinnöstä. Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä keskusvahvistamista ja kertomusta siitä. Tämä on seitsemäs kohesiokertomus. 9. lokakuuta komissio julkaisi tämän, kuten tiedätte. Jokunta päätti tuolloin laatia oma-aloitteisen mietinnön, jotta voisimme välittää näistä uudistuksista parlamentin mielipiteen. Meidän alan B osaston kanssa, kokousasiasta ja kello viisi iltapäivällä 26. Äh, helmikuuta maanantaina. Keskustelujohtaja, hyvät kollegat, on totta, että puheenjohtaja mainitsi tämän jo. Me olemme jo käsitelleet äh, tätä kysymystä kokouksessamme. Äh, kyseessä on hyvin tärkeä aihe ja erityistä painoa se saa siksi, että tämä aihe on nyt käsittelyssä avainhetkellä juuri ennen kuin komissio tekee aloitteensa koskien talousarvion tulevaisuutta ja 2020 jälkeistä aikaa. Me olemme käsitelleet kohesiota erityisesti kollegamme Vespalin mietinnössä ja minä olen samalla linjoilla hänen työnsä kanssa. On totta, että tämän jälkeen asiat ovat muuttuneet ja kehittyneet. Ja on totta, että meidän täytyy ottaa huomioon tiettyjä elementtejä, sellaisia asioita, jotka ovat uusia, erityisesti äh, se kohesiokertomus, jonka komissio viimeksi esitteli. Kun laadin mietintöäni, niin pyrin sovittamaan yhteen monia erilaisia tavoitteita. Ensinnäkin tarkoituksena oli ottaa op oppia komission julkaisemasta kertomuksesta. Minulla on mahdollisuus palata tähän asiaan, mutta tuo teksti on hyvin kattava, hyvin laaja. Ja se on tukenut mukana olleiden työtä. En kuitenkaan halunnut tehdä sellaista mietintöä, joka vain kuvailisi tilannetta ja esittelisi erilaisia lukuja. Haluaisin toimia niin, että tämä seitsemäs kertomus äh, synnyttäisi myöskin konkreettisia ehdotuksia kohesiopolitiikan tulevaisuutta ajatellen. Ja kolmas asia oli se, että minä halusin lähettää poliittisen viestin. Haluaisin muistuttaa tietystä perusperiaatteista, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Asiakirjat, joita viime viikolla julkaistiin, ovat äh, saatavilla siitä tulisi muistuttaa. Meidän pitäisi myöskin muistaa, että meidän täytyy taistella aivan loppuun asti kohesiopolitiikan puolustamiseksi. Meidän täytyy puolustaa sellaista kohesiopolitiikkaa, joka on kunnianhimoista ja meidän pitäisi kaikkien yhdessä tiukasti ja vahvasti vastustaa kaikenlaisia ajatuksia, siitä, että sulkisimme tietyt maat tai tietyt alueet tulevaisuudessa kohesiopolitiikan ulkopuolelle. Hyvät kollegat, mielestäni vain yksi mahdollisuus on mahdollinen. Sellainen kohesiopolitiikka, joka kattaa kaikki alueet ja kaikki Euroopan jäsenmaat. Aloittaakseni haluaisin aluksi vielä palata tiettyihin seikkoihin seitsemännessä kohesiopolitiikan kertomuksessa on totta, että komissio hyvin usein korostaa lisäarvoa. Jokaisella kertomuksen sivulla todellakin näin on. He tuovat eh, lisäarvon esiin. Ja aivan aluksi halusin käsitellä tätä kysymystä ja halusin korostaa sitä, että tämä lisäarvokäsite ja sen toteuttaminen kohesiopolitiikan kautta – tuo Euroopan unionin lähemmäs kansalaisiaan. Toinen hyvin tärkeä asia, jota komission kertomus luonnollisesti alleviivaa myöskin, on se, että tunnemme kaikki maa, lähtömaastamme huolimatta ne vaikutukset, joita globalisaatiolla on ollut ja globalisaation kiihtymisellä on ollut köyhyyteen ilmastonmuutokseen. Kaikki nämä vaikutukset koskettavat kaikkia maita ja alueita Euroopassa. Ja niinpä tämän seurauksena puolustaisin sellaista kohesiopolitiikkaa, joka yhä tukee eurooppalaisia alueita budjetin kautta luonnollisesti, mutta me tarvitsemme myöskin politiikan, joka on haasteiden tasolla. Jos kaikki alueet otetaankin mukaan, uskoakseni komission kertomus tuo esiin, kuinka erilaisia alueiden tarpeet ovat unionin sisällä. Ja tässä yhteydessä meidän täytyy ottaa huomioon myöskin koesiopolitiikan alueellinen luonne. Uskoakseni tämä on hyvin tärkeää. Meidän täytyy vahvistaa alueellisuutta ja toisimme taata sellaisen lähestymistapan, joka on räätälöidympi erityisesti erittäin syrjäisten alueiden kohdalla, mutta ei vain niiden kohdalla. Tämän lisäksi seitsemäs kohesiokertomus osoittaa, että erot alueiden välillä vähenevät jälleen kerran, mutta kertomus osoittaa, että tilanteet eroavat toinen toisistaan. Meillä on eroavaisuuksia, jotka saattavat kehittyä, kasvaa tai siirtyä toisaalle. Kertomus esimerkiksi tuo selvästi esiin sen, että meillä on köyhyyskeskittymiä ja meillä on alueiden välisiä eroja ja myöskin alueiden sisäisiä eroja jopa vauraiden alueiden sisällä. Meillä on alueilla, alueita, joilla köyhyys oli korkea jo ennen kriisiä. Ja tästähän meillä on ollut mahdollisuus jo aikaisemminkin keskustella kertomus tuo esiin tiettyjen, tietyt kehityskulut ja sellaiset alueet, jotka ovat jääneet keskituloloukkuun. En nyt palaa tähän käsitteeseen. Me olemme voineet jo aikaisemmassa kokouksessa tästä ilmiöstä puhua. Meillä oli hyvin selkeä tutkimus siitä. Uskoakseni kohesiopolitiikan suuria haasteita tulee olemaan se, että me voimme tarjota tällaisille alueille ratkaisuja. Kohesiopolitiikan ei pidä vain pyrkiä siihen, että se vähentää epä tasa-arvoisuutta tai eroja alueiden välillä. Sen pitäisi myöskin pyrkiä ennakoimaan muutoksia tietyillä haurailla alueilla. Tämä koskee siis komission kohesiokertomuksesta saamiamme oppeja. Voisin näistä vielä puhua hyvin pitkäänkin, mutta tämän seitsemännen kertomuksen pohjalta pyrin ottamaan oppia ja luonnostelemaan kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Ja tässä haluaisin palata vielä eräisiin ehdotuksiin eräisiin ehdotuksiin, jotka tuon mietinnössäni esiin. Mitä tulee interventioihin, minä temaattisesti ehdottaisin näiden keskittämistä hyvin vahvasti temaattisesti niin, että me keskitymme eurooppalaisen politiikan prioriteetteihin. Nehän myöskin tulevat esiin komission kertomuksessa – Eli siis työllisyys, tietenkin innovointi, yritykset, pk-yritykset, eh, ilmastonmuutos. Kuitenkaan tehdä muiden seikkojen kustannuksella, emme ainakaan alueellisten sellaisten. Nämähän ovat tyypillisesti hyvin monimutkaisia, monitemaattisia aiheita, eli meidän täytyy pyrkiä priorisoimaan toimintaamme. Minä haluaisin luoda integroidun alueiden välisiä eroja. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Mitä tulee sitten indikaattoreihin, meillä on ollut mahdollisuus jo monta kertaa, vaan luoda uusia. Mielestäni on hyvin tärkeää, että nämä indikaattorit vastaavat niitä haasteita, joita me olemme tunnistaneet, erityisesti tulee tulevaisuudessakin olla erottamaton osa kohesiopolitiikkaa. Komission kertomus aivan selvästi tuo esiin sen, että sosiaalirahastolla on alueellinen vain tehokkuutta kohesiopolitiikassa. Tämän sivun jättäminen mielestäni olisi virheline tai painostusväline muiden tavoitteiden alalla. Mutta olen tästä huolimatta sitä mieltä, että on tarpeen epäröimättä käsitellä sellaisia kysymyksiä kuin side, ko- kohesion ja to- tavoitetta. On vaara siitä, että hauraat alueet muuttuvat yhä haavoittuvaisemmin. Tässä luonnollisesti ei uutta ehdollisuutta olla luomassa tai jonkinlaista rangaitsevaa ehdollisuutta ja vielä vähemmän mulla olla järjestelmistä. Ja vielä näiden lisäksi on eräs asia, joka on meille hyvin tärkeä Yksinkertaista omalla alueellani niin tutkimuksia ja erilaisia hankkeita, eurooppalaisia hankkeita ja kuulemisprosessin muutama kuulellisuusperiaatteelle ja eriyttämisperiaatteille. Tässä muutamalla sanalla mietintöluonnoksen ollut tiettyihin kollegoihin yhteyksissä ja erityisesti varjoesittelijöihin, mutta eh, jotta tämä aikataulu toteutuisi, minä pyytäisin, että kollegat jättäisivät tarkistuksensa englanniksi siinä määrin. Thank you very much. You are right. We have the ambitions to prepare the... Paljon kiitoksia. Tämä on hyvin kunnianhimoista työ tämän mietinnön parissa. Haluaisimme sen äh, saattaa valmiiksi ja julkaista sen ennen kuin komissio teki aloitteensa monivuotoisesta rahoituskehyksestä, joten olisi hyvin tärkeää tehdä. Mi scuserà se, se prendo un pochino di tempo. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen vienyt tässä hiukan aikaa, mutta mietintö on hyvin laaja ja myöskin hyvin tärkeä meille tällä hetkellä. Haluaisin kiittää esittelijää koska hän on tuottanut tekstin, joka on erittäin mielenkiintoinen, erittäin hyvä. Ja voimme laajasti sitä tukea. Ja yhtyisin hänen vetomuksensa. Meidän pitäisi tehdä nopeasti töitä, jotta me eh, pääsisimme täysistuntoon ennen kuin komissiotekstejään esittelee MFFään liittyen ja luonnollisesti kohesiopolitiikan tulevaisuuteen liittyen. Tässä ensimmäinen huomio on yleisluontoinen. Meillä on muutamia osia, jotka ovat erittäin mielenkiintoisia. Ne ovat täällä perusteluissa. Ja minun mielestäni perusteluista pitäisi siirtää nämä osiot varsinaisen tekstiin, sillä muuten äm, tämä perusteluhan katoaa tuota lopputekstistä ja teillä on äh, jonkin verran huomioita, esitteleitä itseltään jotka voitaisiin ennemminkin varsinaiseen mietintötekstiin asettaa. Ja sitten voisin hiukan seuralla tässä esittelijän ajatuksia. Luonnollisesti me olemme samaa mieltä äh, siinä, että kohesiopolitiikan pitää kattaa kaikki eurooppalaiset alueet äh, ja myöskin siinä, että lisäarvo äh, tässä politiikassa – on vahva subsidiariteetti, alueiden mukaanottaminen ja kapasiteetti, mahdollisuus lähentää Euroopan unionia kansalaisiinsa. Tässä yhteydessä nykykeskustelussa, kun puhumme kohesiopolitiikasta, näitä asioita ja aina arvosteta päinvastoin vaikuttaa siltä, että keskitytään myöhästymisiin. Olisi, parem, olisi hyödyllistä paremmin täsmentää se, että kohesiopolitiikka usein tietyllä tavalla sen suhteen on väärinymmärryksiä. Meillä on Junckerin investointiohjelma ja meillä on hankkeita, joita rahoitetaan, mutta kun niitä rahoitetaan Ähm, Meidän pitäisi tarkastella enemmänkin hankkeiden lopputuloksia. Meidän pitäisi oikealla tavalla vertailla eurooppalaisia ähm, resursseja niiden käyttöön, niin näin voisimme nähdä, ettei koheesiopolitiikka niin myöhässä olekaan, kun ollaan arvioissa sanottu. Mitä sitten tulee mietintöön? Me tulemme tekemään myöskin töitä ja muotoilemaan tiettyjä ehdotuksia koskien alueellista ulottuvuutta. Mietintö tuo esiin, kuinka me emme enää olla ole tilanteessa, jossa meillä on alikehittyneitä alueita ja hyvin kehittyneitä alueita. Meillä on ongelmia alueiden sisällä, tämä niin kutsuttu keskituloloukku ja myöskin kehittyneillä alueilla on ongelmia niiden sisällä. Meillä on kaupunkialueen ongelmia, kaupunkia ympäröivillä alueilla ongelmia tai vuoristoalueilla. Me olemme kuulleet, että Saksan presidentti on todennut, että monilla alueilla ongelmalla on se, että maaseutu tyhjenee. Tämä on ongelmallista, jos ajattelemme rik- Ja jos huomaamme, että näiden alueiden sisällä voi olla hyvin vaikavia ongelmia, joissa voisimme auttaa, eh, on hyvin mielenkiintoista tätä integroitua tavoitetta tarkastella, mutta kuinka me voisimme kohesiopolitiikassa tuoda esiin nämä erot, kaupunkien ongelmat, maaseutualueen ongelmat, vuoristoalueen ongelmat tai hyvin syrjäisten alueiden ongelmat. Ja minä olen sitä mieltä, että kun me luonnollisesti jaamme tämän teeman selkeisiin tavoitteisiin, jotka ovat kaikille samat. Sen sijaan konkreettisessa politiikassa meillä voisi olla eriyttämistä niin, että voisimme nimenomaan käsitellä näitä ongelmia, jotka liittyvät alueellisiin erityistilanteisiin. Ja uskoakseni me voisimme kuvitella jonkinlaista tapaa artikuloida nämä yhteiset ongelmat ja tarkastella niitä alueella tiettyjen indikaattoreiden mukaan ja pohtia, kuinka voisimme kohdata esimerkiksi vuoristoalueen tai kaupunki- tai maaseutualueen ongelmat tai nämä hyvin syrjäisten alueiden tilanteet. Ja sitten toinen asia, joka liittyy tähän keskituloloukkuun. Tässä tulee yksi asia aivan selvästi esiin Eurooppa on kriisistä mennyt yli monin tavoin heikentyneenä tietyillä alueilla, tietyillä alueella on päästy hyvin paljon eteenpäin, on onnistu innovointien kautta kohtaamaan kriisi. Siellä on kriisiä pystytty vastustamaan, mutta meillä on toisia alueita, jotka ovat hyvin vaikeassa kehitystilanteessa yhä ja hyvin paljon kasvava määrä alueita, keskituloisia alueita, joiden on vaikea kohdata globalisaation haaste. Eli olisi hyvin vaarallista rajata kohesiopolitiikka vain niihin, jotka ovat yksinkertaisesti kehityksen, tulokehityksen suhteen jälkijunassa. Alueiden kilpailukyky täytyy ottaa huomioon. Meillä täytyy olla alueellistavaa politiikkaa ja uskoakseni tässä tiettyjä, meillä täytyy olla alueellistavaa politiikkaa. Ja uskoakseni tässä tiettyjä ehdotuksia meidän täytyy tehdä. Myöskin siksi, että meidän täytyy kohdata ilman mitään tabuja ajatus siitä ja muita alueita, ja olisi virhe jättää tämä näkemättä se ajatus, että me siirrymme köyhimmästä kaikkien rikkaisimpiin alueihin. Tässä on ketju. Meidän täytyy ottaa huomioon erilaiset todellisuudet ja meidän täytyy että meillä on monimutkainen kilpailukyky haaste Euroopan alueella, ei vain tietyillä alueilla. Ja paradoksaalisesti tämä keskitulon loukku on jotakin, mikä vaatii hyvin paljon tukea alueelle lisää, jotta ne pääsisivät kohtaamaan haasteen ja jälkeiseen ohjelmakauteen. Minä tässä pitäisin oikeana ajatusta, että Euroopan sosiaalirahasto ja kohesio politiikka ovat kaksi toisiinsa erottamatta liittyvää asiaa ulottuvuus ja kehitysulottuvuus, että nämä kaksi politiikan alaa eivät voi olla sellaisia, että ne otetaan erillään eh, käsittelyyn, kuten tässä on ehdotettu. Eh, minä perusteluista tämän vahvan esittelijän mielipiteen asiasta Sirikka. Nämä lisäindikaattorit luonnollisesti on tärkeää, että nämä lisäindikaattorit ovat vakaita, että ne perustuvat, vaan myöskin toisaalta työttömyys, luku, nuorisotyöttömyysluku ja vastaavat sosiaaliset indikaattorit voitaisiin ottaa. Työttömyys ja nuorisotyöttömyys ovat sellaiset, jotka täytyy ottaa huomioon. Kysymys täydentävyydestä kohesiopolitiikka, sillä Junckerin investointiohjelmasta rahoitetaan ennen kaikkea melkoisen suuria yksityisiä hankkeita, kun taas julki. Näin voisimme konkreettisesti ja vakaata talouden hyötyä tuottaa Ja sitten vielä aivan viimeinen asia, tämä yksinkertaistamiskysymys. Minäkin olen sitä mieltä, että myös ähm, eri ähm, menettelytavat, se, että meillä on vain yksi tarkastus meitä vastaan esitetään. Ja aivan ehdottomasti meidän täytyy taistella kohesiopolitiikan sitten käsittelyssä, kun saamme komission aloitteen asiasta. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Äh, Ähm, pyrimme esittelemään. Mene käsitellä nopeasti ja keskustella. Ja mainitsi muutamia näistä asioista eikä kehitellyt asiaa eteenpäin. Tämä johtuu tästä rajoituksesta, joka meillä on sanamäärä. Kenemme hieman kehittelemään näitä jo mainittuja asioita mietinnössä. No, luulin, että hän, tai hän voi varmasti käyttää myös esittelijän tarkistuksia, mutta kyllä mekin voimme tehdä. Tiedän tämän ongelman. No, sitten seuraava varjoesittelijä Tomasic. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. izvi paikallisesta innovaatioista, energiasta, maahanmuutosta, kaupunkien kehityksestä ja niin edelleen. On ihan varma, että talouskriisi on pysäyttänyt työn, jota on mutta paljon on vielä tehtävä. BKT köyhemmissä maissa oli aikoinaan lähempänä keskiarvoa EU:ssa, mutta siihen liittyi tuottavuuden kasvu, mutta työttömyys samalla kasvoi ikentynyt. Minä tuen tätä ehdotusta, esittelijän ehdotusta koska kohesiopolitiikka vuoden 2020 jälkeen on se kaikkein luotettavin väline. Meidän on kohdattava globalisaatio ja teknologiset shokit. Emmekä tiedä, kuka näitä varoja kymmenen vuoden kuluttua tarvitsee esimerkiksi. Tai aina kiinnostuneita myös hakemaan näitä varoja. Mielenkiintoista on tämä, mitä sanotte kohdassa 14 sosiaali- ja verotuksellista tasoituksista sisämarkkinoilla. No, te olette ranskalainen. Kuulostaa minun silmissäni, korvissani hyvin makroonmaiselta. Tuossa pysyy nykytasolla. The coordinators. Kiitoksia. Tässä olivat koordinaattoreiden puheenvuorot. Nyt regivaliokunnan jäsenet edustajat täysistunnossa. Ennen MFFstä puhutaan tästä asiakirjasta Joten tässä hyvin nopeasti tai raja ilmaisee siinä, missä mistä puhutaan 23. päivä helmikuuta hallit, kun luemme komission vastaavia asiakirjoja. Ja jos tätä miettii, niin voihan olla niin, että ja tähän liittyy luonnollisesti myös kaikki temaattiset aiheet ja voisimme tarkastella myös ja laajalle kattavalle kohesiopolitiikalle Alankomaissa, joka on nettomaksaja, olisivat yhteisrahoittajina mukana. On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot lähtevät mukaan tiettyihin ohjelmiin myös sinä aikoina täyttää uusia tehtäviä uudella tavalla – ja seitsemännessä kohesioraportissa äh, seitsemän vuoden sisällä täytyy käyttää tietyt rahat ja, ja sitten siinä vaiheessa ehkä jotain on unohdettukin jo ja niin poispäin. Ei, tämän pitäisi toimia nopeammin, joustavammin, tehokkaammin. Ja kohesio 3.0, tämä uusi jakso nolla Siinä me voisimme tätä painottaa. Ja kun puhutaan kriteereistä, niitäkin pitäisi tarkastella tarkemmin. Ja olen samaa mieltä siitä, että meillä täytyy olla tällainen hyvä mix, mutta silti täytyy painottaa BKT tärkeänä kriteerinä, eli katsoa missä, mistä lähdetään ja millä tavalla nämä osallistujat sitten voivat eriyttää omia tarpeitaan. Hieman pettynyt olin siihen seitsemännessä kohessiokertomuksessa, että katsotaan tavallaan vain sisälle päin, eikä niinkään paljon tulevaisuuteen ja siihen, miten synergia toimii todellisesti seitsemännen kohesiokertomuksen ja Horizon 2020 välillä. Miten tässä toimita ja miten tätä voitaisiin parantaa esimerkiksi Horizon 2020 ohjelmassa tai yhdeksännessä puiteohjelmassa. Eli kaikkien täytyy nyt katsoa omaa politiikkaansa ja miettiä sitä, miten me voimme toimia paremmin. Ja joustavuus on tärkeää, koska jotkut jäsenvaltiot haluaisivat mennä enemmän innovaatio- ja osaamistielle, ja jotkut jäsenvaltiot tarvitsevat enemmän infrastruktuuriprojekteja, jotkut jäsenet enemmän ympäristöasioita, sosiaaliasioita, digitaalista taloutta, niin että tätä voistaisin työstää enemmän. Mutta silloin on hyvin tärkeää tietää myös, miten kohesiopolitiikka tavallaan sitoo muita politiikoita yhteen. Jos on integraalista politiikkaa, ja sitähän kohesiopolitiikka tähän mennessä on ollut, niin täytyy vielä miettiä sitä, että miten ne tulokset on saatu aikaan. Tangoon tarvitaan kaksi ja meidän politiikassamme monta kertaa vielä enemmän. Tässä minun huomioni. Eli kohesio ei ole mikään äh, vitsi, se on perustamissopimuksissa – ja uskon, että sillä on myös luottamus ja että siinä on saatu seuraavalle jaksolle myös tiettyä kompromisseja ja toivon mukaan siihen saadaan myös tätä joustavuutta. Thank you. The next speaker, Ms. Maletic. Edustaja Maletic, olkaa hyvä. Chair, I would like... Kiitos puheenjohtaja. Olitte kiinnittänyt huomiota näihin, niihin alueisiin, jotka ovat jäätyneet tällaiseen loukkuun liikenteeseen äh, ja äh, taloudelliseen unionin. Mainitsette mietinnössä nimittäin myös sosiaalisen kysymyksen ja se, että luodaan tasoisia työpaikkoja, joissa äh, palkkataso on hyvä. Emme pysty taistelemaan köyhyyttä vastaan ja vähentämään köyhyyttä ja nyt vuoden 2020 miljoonalla, mutta sen sijaan lukumäärä on kasvanut 1,7 miljoonalla ihmisellä, joten hyvä, että mainitsette sen ja sen, miten tärkeää se on. Minusta meidän pitäisi kuitenkin korostaa myös sitä, että se on tulevaisuudessa, onko niin, että se on vain osa jokaista temaattista tavoitetta vai, vai onko se periaatteena myös pohtia ja ehdottomasti sitä, miten todella voidaan vaikuttaa asioihin, on se, että on monin taso. Very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat kollegat. Kun keskustelemme tästä kes- mietinnöstä, meidän täytyy aivan aluksi muistaa se, että meillä on jo jonkin verran ongelmia, jotka tulemme kohtaamaan seuraavalla ohjelmakaudella. Näistä kaikkein suurin on uuden monivuotisen rahoituskehyksen hyväksyminen. Myöhästymisen myötä olemme nyt täysin tuntemattomilla vesillä, ei vain siksi, että emme tiedä, kuinka tämä MFF tulee toteutumaan, myös siksi, että me emme tiedä, tuleeko tuleva Euroopan parlamentti olemaan valmis taistelemaan asian puolesta, emmekä tiedä minkälainen komissio meillä tulee olemaan? Tuleeko se jatkamaan kohesiopolitiikkaa sellaisella tavalla, kun me olemme nyt luonnostelleet? Tämä on yksi niistä suurista kysymysmerkeistä. Meillä on kolme vaihtoehtoa, joita on ehdotettu kohesiopolitiikan tulevaisuudelle. Ja on tärkeää, että kaikki kolme näistä malleista ottavat huomioon itseään jäsenmaissa ja jäsenmaita ja sitä poliittista tukea, jota kohesiopolitiikalla on, ottaen huomioon, että että poliittinen tuki, mahdollinen skenaario itäosa Saksasta ei vuonna 2020 jälkeen saisi enää koskaan kohesion rahoitusta. Onko tällainen viisasta taloudellisesti, poliittisesti? Tietenkin olisi mahdollista, että tämä olisi hyväksyttävissä populistisesti, mutta puhuvat ähm, tärkeimpien taloudellisten intressien vastaisesti. Eräät sanovat, että haluavat maksaa enemmän kohesiopolitiikasta, mutta kyselevät, miksi köyhille maille pitäisi antaa enemmän rahaa jonnekin Itä-Oskan mietintöä. Siinä on todettu, ja tämä oli aivan virallisestikin komission tunnustama asiasia, tosiasia, että nettomaksajilta jokaista euroa kohti, jokaista itään menevää euroa kohti noin 60-70 prosenttia palasi Saksaan. Ja tilanne ei ole koskaan muuttunut tämän jälkeen päinvastoin. Hiljattainen arvio vahvistaa tämän. Olkaa hyvät. Alihankintojen myötä nakertaa omaa talouttaan ja konsulttien käytön myötä niin edespäin. Niin, että pääsyä julkishalkintoihin ei anneta nettoma saajamaille. Periaatteella, että kaikki voittavat hyöty ja positiiviset seuraukset myös vaikuttivat kaikki. Kun ihmiset sanovat, että vain kaikkein kipeämmin apua tarvitsevat alueet saisivat tätä tukea, se on kyllä aivan perusteetonta ja väärä ajatus. Ja lopultakin haluaisin lisää monimutkaistamista ennen kaikkea siksi, että jäsenmaat haluaisivat lisätä kaikenlaisia lisäsääntöjä ja halle viisi vuotta. Tuolloinhan me todennäköisesti 2021 MFFn uudelleen hyväksymme. Ja tuon jälkeen meillä on vain vähän aikaa, ja jos me aloitamme samalla tavalla kuin rahoitusta. Ja sitten vielä hallinnolliseen kapasiteettiin liittyen yksi sananen. Olen, olen vielä hyvin kiinnostunut ajavaa voimaa jäsenmaissamme, jotta voisimme tällaisia hankkeita suunnitella ja toteuttaa politiikka sellaisena, että se tuottaa toivottavaa tulosta, vaikka tämä vaatii uusien haasteiden kohtaamista. Tästä puhuttiin jo kollega Bostinaru usko